joulukuun 2010 26 prosenttiin. Samanaikaisesti Yhdysvaltain dollari ja jen ovat valuuttavaranto-osuuden osalta vähentyneet. Niiden valuuttavaranto-osuus on alentunut. Lisäksi samanlaista kehitystä on tapahtunut eurolle transaktiovaluuttana – ja euromääräisinä joukkovelkakirjoina. Euro on siis menestystarina. Toisaalta on kansallisia velkakriisejä, lisäksi on heikkouksia rahoitussektorilla ja jotkut maat eivät ole kovin kilpailukykyisiä. Velkakriisi on osoittanut, millaisia haasteita on euroalueella. Jotkut ovat lyhyen aikavälin haasteita, jotkut keskipitkän aikavälin haasteita. Ensimmäinen haaste on se, miten pitäisi suhtautua negatiiviseen, tasapainoon kansallisten velkakriisien, rahoitussektorin ja reaalitalouden välillä. Tämä kolmi on hyvin tärkeä. Kuitenkin peruskysymys on se, miten voidaan varmistaa suhde rahapolitiikan ja rahoitusvakauden välillä. EKPn mandaatissa on tietty hierarkia näiden tavoitteiden välillä, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että ne olisivat keskenään tasapainossa. Alalla tarvitaan enemmän tutkimusta, jotta ymmärrettäisiin paremmin rahoitussektorin osuus rahapolitiikan välittymis, välittämismekanismin suhteen. Myöskin hintakupla kiinteistömarkkinoilla ja osakemarkkinoilla. Sehän alkoi kun luottoa annettiin koko ajan enemmän ja enemmän. Tätä ei pitkään nähty rahapoliittisena ongelmana kuitenkaan. Haaste numero kaksi. Kriisi on osoittanut sen, että rahaliiton taloudellinen hallinto on edelleen liian heikkoa, tai yleisemmin sanottuna rahaliiton asema tällä hetkellä ilman yhteistä veroja liittoa ja poliittista liittoa aiheuttaa epätasapainon. Hiljattain hyväksytty lainsäädäntöpaketti Sixpack on todella merkittävä askel, kun halutaan vahvistaa vakaus- ja kasvusopimusta, mutta kuitenkin koko euroalueen vakautta kokonaisuutena olisi vielä lisättävä. EKPn työ tässä ei ole uhattuna, vaikka me lähtisimmekin tälle tielle. Tarvitaan enemmän poliittista integraatiota. Kolmas haaste ja kysymys on se, miten ja milloin EKP voi jollakin tavalla sopeuttaa rahapolitiikkaansa epätavallisilla toimenpiteillä Tämä liittyy erityisesti siihen, että toimivalta on tällä hetkellä hyvin rajallista ja toimenpiteitä voidaan vain väliaikaisesti toteuttaa. Kriisissä kuitenkin EKP on ollut ainut toimija euroalueella, joka pystyi toimimaan nopeasti ja määrätietoisesti ja onkin vastattava siihen, mitä muille euroalueen instituutioille tapahtui. Ja mitä täytyy tapahtua, jotta EKP voisi luopua epätavallisista toimenpiteistä niin pian kuin mahdollista heti kun markkinaolosuhteet sen sallivat. Näiden toimenpiteiden oikea ajoitus on tärkeää, erityisesti nykyilmapiirissä. Meidän täytyy myös huomioida se, ettei Eurooppa ole mikään saari. Vaikkakin äh, nykykriisiin on suhtauduttu katsomalla pitkälti sisään, sisäänpäin. Meidän täytyy myös huomioida asemamme kilpailussa maailmanlaajuisesti ja toiminnassa, yhteistoiminnassa naapurimaiden kanssa. On erilaisia mm, lähtökohtia, toimivaltuuksia ja historioita. Kaikilla on erilaiset vastuut, mutta ne on kuitenkin jaettava. Oman ammatillisen kokemuksen ja koulutukseni perusteella katson, että minulla on valmiudet käsitellä näitä haasteita, jotka juuri mainitsin. Olen keskittynyt työssäni erityisesti Euroopan unioniin, euroalueeseen sekä kansainväliseen taloushallintoon eri näkökulmista. Olen myös käsit- toiminut erilaisten rahoitusvakauskysymysten parissa. Olen opiskellut Saksassa ja Italiassa ja aloitin urani yksityisessä konsulttiyrityksessä Kölnissä, Saksassa. Olen myös osallistunut EUn FAR-hankkeeseen Unkarissa, kolmessa Baltian maassa ja Tsekkoslovakiassa. Menin Saksan valtiovarainministeriön palvelukseen vuonna 1996 ja olen siellä tähän asti toiminut. Ensimmäinen tehtäväni oli yksikössä World Economic Currency Issues and G-Groups. Kyse oli tuolloin pääasiassa G7 asioista. Olen myös toiminut paljon kahdenvälisesti Aasian maiden kanssa, erityisesti Aasian kriisin aikana. Olen myös ollut vastuussa EUn, EU-budjetointiin liittyvistä asioista ja olen myös toiminut Euroopan investointipankissa – viiden ja puolen vuoden aikana toimin myös johtajana, pääjohtajana rahoitusmarkkinaosastolla. Ja se käsitteli G7, G8, G20 maita koskevia asioita, kansainvälistä valuuttarahastoa sekä suhteita EUn ulkopuolisiin maihin. 2008 vuonna minusta tuli valtiosihteeri ja työskentelin talousasioiden osastolla, Eurooppa-asioiden osastolla sekä rahoitusmarkkinoita koskevalla osastolla. Olen mukana useissa korkeatasoisissa eurooppalaisissa ja kansainvälisissä komiteoissa, esimerkiksi G7 ja G20 toiminnassa. Ja toimin myöskin Saksan edustajana Maailmanpankissa – ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankissa. Olen myös mukana Deutsche Telekomin hallintoneuvostossa ja monessa muussa vastaavassa elimessä. Ja toimin myös päätös, päätöksentekoelimessä rahoitusmarkkinoiden vakausvirastossa. 2011 minusta tuli edustaja G20 maiden johtajien huippukokoukseen. Toimin tuolloin kansleri Merkelin apulaisena yhdessä meksikolaisen kollegani kanssa. 2008 koordinoin yhdessä Jens Weidmanin kanssa rahoituskriisiasioita. Tähän liittyi muun muassa pankkien ja kiinteistömarkkinoiden vakauttaminen, myöskin alan lainsäädännön antaminen tai laatiminen ja tästä vastaavan viraston vakauttaminen ja perustaminen. Olen ollut mukana kriisinhallinnassa ja muun muassa Euroopan rahoitusvakausvälineen luomisessa – neuvoston puolesta. Olen myös väliaikaisen vakausvälineen valmistelussa ollut mukana. Tässä nyt olen liian monta kertaa sanonut minä, olen tehnyt sitä tai tätä, mutta joka tapauksessa tämä haluan myös tuoda esille sen, että tällä alalla olen saanut toimia osana hyvin hienoa tiimiä. Kaikki nämä miehet ja naiset ovat todella ponnistelleet näiden asioiden parantamiseksi kyseisellä alalla. Ja sitten lopuksi vielä muutama asia, jos sopii. Jotkut teistä ehkä sanoisivat, että minä en ole keskuspankin työntekijä ollut mutta joka tapauksessa koko urani ajan olen ollut läheisessä kontaktissa keskuspankkimaailmaan, koska Saksassa pankkivien valvonta on jaettu liittovaltion pankin ja tuon viraston välille. Ja kaikki tämä G20-maiden toimintaan liittyvä maailma on myös sidoksissa keskuspankkimaailmaan. Ja olen ollut todella sen verran mukana näissä asioissa, että voin ryhtyä tähän tehtävään. Mielestäni myös tällainen vähän erilainen tausta antaa hyvät lähtökohdat toimia EKPn johtokunnan jäsenenä. Kannatan viestintää. EKPn täytyy viestiä johto- ja toimintastrategiastaan muun muassa EUn kansalaisille ja mielestäni tämä on aivan keskeinen tekijä, jotta EKP varmistaa uskottavuutensa, mikä on hyvin tärkeää. Tehtävä on kuitenkin monimutkainen, kun ajattelemme yhtenäisvaluuttapolitiikkaa. Siihen kuuluu kansalaisia 17 jäsenvaltiosta, heidän taustansa, poliittiset taustansa, historiansa, kulttuurinsa ja kielensä ovat erilaisia ja kuitenkin samalla kaikilla on yhteinen sama valuutta, mikä myös takaa sen, että kansainvälisillä markkinoilla kuunnellaan. Tässä täytyy edistää yhden äänen politiikkaa. Se on EKPn kannalta aivan ratkaisevan tärkeä asia. Luottaen omaan kokemukseeni ja siihen tukeutuen haluan toimia EKPn johtokunnan jäsenenä ja edistää näin euroalueen ja sen kansalaisten elämän, elämää. Ja erityisenä tavoitteena on hintavakauden varmistaminen. Haluaisin tehdä tämän niin, että näkemykseni Euroopan unionista ja euroalueesta kokonaisuutena on todella selkeä. Minulla ehkä on saksalainen passi, mutta olen tietoinen Euroopan yleisestä tilanteesta ja, ja se on tärkeää myös kansalaisille. Kiitos. Kiitoksia. Nyt etenemme ensimmäiseen kyselykierrokseen. Kansanpuolen nimessä puhuu Werner Langen, käsittääkseni ensimmäisenä. Ole hyvä, Werner. Ai eikö? Ai Jean-Paul aloittaakin taas. Selvä. Luettelonia ei olekaan päivitetty, joten Jean-Paul, ole hyvä. Eihän täällä mikään ole muuttunut. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tervetuloa herra Asmussen tähän valiokuntaan kuuntelemaan tätä kysymystä kysymysten sarjatulta. Te sanoitte esitte, esittelyssänne koko joukon asioita, jotka, joita oli miellyttävä kuulla. Ainakaan siitä ei mitenkään heijastunut euron kriisi kovinkaan voimakkaasti, mutta jos te haluatte viestittää eteenpäin viestintäkulttuuria, niin kyllä te siinä onnistuitte hyvin. Mutta minä kysyisin hyvin kysymyksen. Eilen äh, <clears throat> Ranskan tasavallan presidentti ja Saksan liittokansleri tapasivat tunnin ajan ja sitten vielä illastivat yhdessä puhuakseen, puhuakseen pankkien uudelleen pääomittamisesta. He kertoivat hyvin selkeästi, että pääsivät sopuun periaatteista tästä pääomittamisesta, mutta yksityiskohtia ei vielä kerrottu eteenpäin, ei ainakaan tarjottu niitä meille, niitä tarjoillaan myöhemmin. Minulla on kaksi kysymystä yhdessä. Mitä, te, mitä mieltä te olette tästä? Onko välttämätöntä vai ei pääomittaa uudestaan Euroopan pankkeja? Toinen kysymykseni on vähän hurjempi. Onko tämä hyvä menetelmä, että äh, ilmoitetaan ensin periaatteita, joista ei anneta sitten välitöntä jatkumoa sille sillä tavalla, että markkinat voivat taas jälleen kerran äh, mennä, päästä aivan valloilleen ja tilanne voi päästä, mennä aivan hulluksi. Yes, first. Niin, ensinnäkin haluaisin lyhyesti kommentoida. Olen tismalleen samaa mieltä. Usean otteeseen on sanottu, että eurokriisiä ei ole. Tämä ei pidä paikkaansa. Mikään tosiasia ei tätä tue. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssa. meidän pitää ylpeänä sanoa, että meillä on vahva vakuvaluutta ja se on vahva kautta maailman. Te viittasitte kokouksen, joka järjestettiin Saksan liittokanslerin ja Ranskan presidentin välillä eilispäivänä. Kyllä, tämä on hyvä lähtökohta. Se, että saadaan Ranskan ja Saksan välin sopimus aikaan, se on tarpeellinen, mutta ei riittävä edellytys toimenpiteelle eurovyöhykkeellä. Eilispäiväinen lähtölaukaus oli hyvä, mutta nyt täytyy laajentaa kumppanikenttää te esititte kysymyksen, joka liittyy yksityiskohtiin pankkien pääomittamisen osalta. Tämä pitäisi olla yksi elementti kokonaisvaltaisesta paketista, jota täytyy kehittää Euroopan varten, erityisestikin Kreikan tilanteen vuoksi. Sanoin, että tämä on yksi elementti. Tätä ei pidä nähdä erillään muista elementeistä – mitään erillisiä instrumentteja ei voida käyttää. Meidän täytyy päättää koko paketista kerrallaan. samanaikaisesti ja sitten täytyy pistää täytäntöön toimet oikeassa järjestyksessä. Koko, kokonaisvaltainen paketti yhdistää nämä viisi elementtiä. Ensinnäkin uskottava ratkaisu Kreikan osalta, toiseksi mikäli syntyy tarvetta. Pitää rakentaa palomuureja, eikä pitää vahvistaa vakausvälinettä uusilla välineillä, jotka pyrkivät estämään tartuntaa. Ja toiseksi pitää tehokkaasti käyttää hyväksi sitä voimaa, joka EFS FS-välineellä on, tällä vakausvälineellä. Ja toinen palomuureen liittyvä väline on pankkien pääomittaminen ja sen varmistaminen, että pankilla on pääsy rahoitukseen, mahdollisuus saada varsinkin lyhyen aikavälin rahoitusta. Tämä pitäisi hoitaa EU27 yhteydessä, jotta voidaan välttyä tällaiselta stigma efektiltä. Toimielinten täytyy tehdä työnsä ja systeemaattisesti EU27 alueella toimia samanaikaisesti pankkien osalta. Neljäs osa tätä kokonaisvaltaista pakettia on sitoumus moitteettamaan talous- ja finanssipolitiikkaan sekä ohjelman piirin kuuluisissa maissa että maissa, jotka ovat vaarana saada tartunnan. Ja viidenneksi täytyy saada aikaan parempi emu, emun valvonta, emualueen valvonta ja mahdollisesti pohtia perusopimuksen muuttamista. Pankkien uudelleen pääomittaminen on siis osa kokonaisvaltaista laajempaa pakettia, ei sitä pidä nähdä yksittäisenä erillisenä toimena tai välineenä. Te esititte kysymyksen, onko tämä hyvä strategia? Eilen järjestettiin lehdistötilaisuus jossa puhuttiin asioista yksityiskohtaisesti ja todettiin, että tarvitaan aikaa tämän monimutkaisen kokonaisvaltaisen paketin kokoon saattamiseksi. Nyt täytyy hoitaa yksityiskohdat vielä kuntoon. Huippukokous tulee järjestelemään 23. päivä lokakuuta. Thank you very much. Uh, next on behalf... Kiitos oikein paljon sitten SNTn puolesta. Antolin. Okay, so no, you, you, you are going first. Niin te puhutte siis ensin. Selvä. Sharon, you are mixed up when it comes to the big... Uh... Tässä oli ehkä pieni hämmennys parlamentin suurten ryhmien, suurimpien ryhmien suhteen, mutta ei siinä mitään. Herzlich willkommen auch im Namen der sozialdemokratischen Fraktion hier im... Te olette me mm, Sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä me olemme erittäin iloisia, että olette tulleet tähän valiokuntaan. Haluaisin keskittyä yhteen kohtaan kirjallisissa vastauksissa. Tämä tulee esille useampakin otteeseen. Olisi kyse kansainvälisistä yhteyksistä. Teidän... Ausblick auf G20. Teidän ansioluetteloissanne kerroitte hyvin paljon, missä olitte toimineet. Puhuitte myös G20, se on ihan hieno asia, mutta haluaisin tietää tarkemminkin, mitä te tarkoitatte sillä, millä Mil, mistä neuvottelutasoista on kysymys? Onko rahapolitiikasta? Muistan, että ennen kriisiä esimerkiksi herra Boffinger puhui suurista keskuspankeista ja hän puhui siitä, että pitää puuttua asioiden kulkuun valuutan pelastamiseksi. Hän puhui myös jopa neutralisoimisesta. Mitä te puhutteko te enemmän mikemminkin sääntelytermein? Onko se teidän puheissanne uusi yleinen sana? Mitä G20-kokouksen jälkeen sanottiin? Tulisiko kaikki muuttumaan? Pitäisikö paljon muuttaa? Nyt kun te olette poistumassa ehkä kansallisen tason virastanne, voisitteko te tässä nyt kertoa meille vähän enemmän siitä, mitä tullaan tekemään eri toimielinten tasoilla kansainvälisissä yhteyksissä, kansainvälisissä instansseissa? Teillä ei varmastikaan ole ollut uutta paljon vielä aikaa ottaa, tutkia, tutkia näitä uusia asioita, mutta ainakin teillä ei, ei ollut aikaisemmin mahdollisuutta tässä, mutta nyt meillä on GESI 20. Miten voidaan muuttaa, miten voidaan aivan erityisesti muuttaa tätä nyt tässä nykytilanteessa? Puolentoista vuoden ajan me olemme jo kärsineet kriisistä, emmekä ole kyenneet auttamaan yhtäkään jäsentä. Kreikka on tästä kärsinyt erittäin rajuksi. Miksi yhteinen valuutta? Miksi meidän pitää pakottaa päätöksiä G20 puitteissa ja tasolla? Thank you. I suppose it... Kiitos. Varmaankin sopii, että yritän vastata englanniksi. Toivottavasti voimme tulevaisuudessa tavata enemmänkin täällä. Riippuu siitä, mitä tänään päätetään. Minulle tämä G20-prosessi on hyvin tärkeä. Vaihtoehtoa nimittäin ei ole. Ja se alkoi 99 Berliinissä valtiovarainministerien ja keskuspankkijohtajien tasolla ja sen merkitys kasvoi rahoituskriisin aikaan. G20 on nykyään tärkein foorumi kansainväliselle taloudelliselle hallinnolle ja se on osoittautunut hyvin tehokkaaksi kriisin hetkellä. Ja aivan kuten tekin mainitsitte, niin G20-maiden täytyy nyt osoittaa, että se voi toimia myös muuten niin, että saadaan aikaiseksi kansainvälisen taloudellisen taloushallinnon kehykset, joka hyödyttää sen jäsenmaiden kansalaisia. Ja odotan, että G20-maat jatkavat työskentelyä ja eh, aina kysytään, että onko 20 maata oikea määrä, ovatko ne 20 maata oikeat maat eh, legitimiteetin ja tehokkuuden välistä suhdetta eh, ei saa tähän ottaa. Legitimiteetti on taattu, kun otetaan huomioon kriisit Toisaalta, jos katsotaan YK-järjestelmää, se on sataprosenttisesti legitimiteetti, sillä on sataprosenttinen oikeutus, tai niin ainakin sanoisitte. Mutta G20-ryhmästä puhutaan kahdella alalla, raha-asioissa ja talouden uudistamistyössä. On myös muita kuin G20-ryhmä, mutta meidän pitää toimia nopeasti ja toteuttaa lupauksemme. Sanoisin, että paljon on tapahtunut, erityisesti Pittsburghin huippukokouksen jälkeen, mutta vaatii kuitenkin aikaa. On tänään ilmeisesti on kolmikantaneuvottelu MRstä ja maailmanlaajuisesti piti olla 2012 parempi lainsäädäntö, mutta tämä ei vielä ole todellakaan tilanne. Aasiassa ei ole tapahtunut paljon, ei myöskään Amerikassa. Jollakin tavalla me rahoitussektorilla päässeet ihan mukaan siihen junaan. Ja tämä on todella väärin. Me emme voi palata siihen, mitä kaksi vuotta sitten oli. Jos nyt sanotaan vaikka, että tätä tapahtuu sadan vuoden välein, mutta sitten se onkin 20 välein. Jollakin tavalla meidän täytyy nyt pyrkiä uudelleen hyödyntämään tämä tilanne. Ja kaikki ne meistä, jotka ovat osallistuneet Lehman tapauksen jälkeen rahoitusmarkkinoiden kriisinhallintaan tietävät, että meidän täytyy todella keskittyä siihen, että näitä sääntöjä täytäntöön pannaan kaikkialla maailmassa. Rahoituslaitokset toimivat ja myöskin Johdannaiset ja varjopankkitoiminta on myöskin erityisen tärkeää tulevaisuudessa maailmanlaajuisella pankkisektorilla, joten tähän tarvitaan myös sääntelyä. Voisin tietysti yksityiskohtaisemminkin puhua kansainvälisen valuuttajärjestelmän uudistamisesta. No, puhun siitä, jos haluatte myöhemmin. Olen varmaan että mikäli tämä kysymys vielä putkahtaa esiin, voimme tähän vielä palata, mutta saattaa, olla aika loppuu kesken. Nyt on Alden puhe. Nyt toivottavasti olen oikealla listalla tai oikeassa kohtaa listaa. Haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy tiedottamiseen. Puhun nyt äh, selkeyden vuoksi Saksaa. Te viittasitte sieltä vaihtoehtoja ei ole. Minä ymmärrän, mitä tarkoitatte. Että ei ole moninkaan elin, kovinkaan monta elintä, joissa voidaan puhua maailmanlaajuisesti, mutta onko tästä tulossa vuoden rumin sana tästä vaihto, vaihtoehdottomuudesta, mutta kansalaisten näkemykset sitten, onko tämä oikea tapa toimia, ainoa tapa toimia, onko enemmän tilaa keskustelulle muuallakin. Uskon, että pidätte erittäin tärkeänä sitä, että tiedotan asioista kuluttajille tavallisille ihmisille, niin kuin puheessakin totesitte. Mutta kun te sanotte, että nyt on ikään kuin menetetty oikea hetki toimia, niin katsotteko, että demokraattien legitiimiyskin on seikka, johon kannattaisi hetkeksi paneutua. Miksi emme ole päässeet kunnolla eteenpäin? Tarkoittaako tämä sitä, että G20-maiden joukossa vain päätetään, vaiko Eurooppa-neuvosto päättää, vai tarkoitamme se, että meidän jälkeemme tulee sitten veden paisumus, sellainen kuin mieliala tässä nyt vallitsee? Auch wenn ich sonst immer Englisch rede in solchen Foren, wenn jemand... Yleensä puhun englantia näissä piireissä, mutta mikäli joku puhuu näin kauniisti saksaa, niin minä vastaan myöskin saksaksi. Aivan totta. Te huomasitte, että minä käytin tätä sanaa vaihtoehdottomuus ja vuonna 2010 tästä tuli Saksa suorastaan kirosana. Onneksi kyse pelkästään sisältöpuolen kysymyksistä, vaan myöskin G20-maiden kokoonpanon olemassaolosta. Ei se ole mikään paras mahdollinen tapa toimia G20-maat, mutta se on ainoa paikka, jossa voidaan toimia. Meidän täytyy käyttää sitä hyväksemme, kaikki ne rajoitukset, jotka siihen liittyvät. Nähdäkseni te viittasitte aivan erityisen tärkeään kysymykseen – siihen käsitykseen, joka markkinoilla on yhdestä alajärjestelmästä ja yhden politiikasta ja siitä, miten käsitykset eri politiikan aloista vaihtelevat. Markkinat reagoivat joskus jopa sekunnin sadasosassa. Ja legitiimiystyö edellyttää kuitenkin aikaa. Täytyy keskustella asioista ja joskus tulee eteen ongelmia, joista ei löydetä, joihin ei löydetä ratkaisua oppikirjoista, joten vauhti tässä vain hidastuu. Ja kysymys kuuluu, kuinka paljon hitaampia me voimme olla. Tällä hetkellä olemme hieman liian hitaita, se on totta, mutta tekee myöskin hyvää aina katsoa jotakin muuta kuin Bloombergia ja muita. Ja täytyy pohtia myöskin keskipitkän, välin, keskipitkän aikavälin suuntauksia eikä aina täydy hektisesti, välittömästi sekunnissa reagoida. Kaikkien täytyy pohtia sitä pidemmällä aikavälillä ja pohtia, mihin suuntaan halutaan mennä. Mutta demokraattinen legitiimiys on erittäin tärkeä kysymys. Tänäkin päivänä minulla on suoraan sanottuna arvoitus, miksi G20-maissa ei, G20-maatko ei ole kokonut siten, että tausta on myöskin parlamentaarinen kokoosa. Päivää aikaisemmin tapaavat kyllä yritysjohtajat mutta G20-maiden yhteydessä ei parlamentaarista kokousta vielä toistaiseksi ole nähty. Olen miettinyt miksi. Tämä on keskeinen kysymys, ja täytyy pohtia, muuten me menetämme uskon siihen, mitä me teemme. Uskon, että vaikeita kysymyksiä on vielä edessä, koska on vääjäämätöntä, niin kuin usein on todettu, me tarvitsemme talousmarkkinoiden hallintoa, ja tässä täytyy mennä paljon pidemmälle kuin tällä hetkellä. Ja vastuu täytyy siirtää kansallisilta parlamenteilta Euroopan parlamentille. Tämä on mielestäni looginen askel, mutta tietystikin kaikki eivät pidä tätä hyvänä. Tämä on tarpeellista keskustelua, jota täytyy kerta kaikkiaan käydä. Ja keskustelu, jota te täällä käytte, mielelläni osallistun siihen. Huolimatta sitä keskustelua koko parlamentin piirissä vai pelkästäänkö siten, että pohditaan asioita eurovyöhykin kannalta. Te voitte itse pohtia, puhutteko missä, missä kokoonpanosta, missä kokoonpanosta te puhutte. Ja Ivo Strejček again. Kiitos nyt ECR ja Strejček. Missä Asmussen... Uh... Kiitos puheenjohtaja. Herra Asmussen, minä esitän kysymyksen, joka perustuu avoimiin ja luotettaviin lähteisiin. Deutsche Presseagentura ja äh, toinen saksalainen lehti. Ja pyydän nyt teidän kommenttejanne herra Schäublen haastattelun Frankfurter Allgemeinessa. Siinä hän ehdotti, että ehkä tarvitaan toimia Kreikan äh, joukkovelkakirjojen haltijoille ja toiseksi ilmoitettiin, sanottiin, että Saksan hallituksella on suunnitelma, jossa pyritään laskemaan Kreikan velkaa 60 prosenttiin. Onko teillä tässä tästä tietoa? Tämähän on tärkeä tieto. I mean, I'm now willing... Olen halukas kommentoimaan kommentoimaan Saksan hallituksen kantoja, mutta mikä kaikki menee hyvin, en jatkossa voi enää kommentoida sitä, mitä Saksan hallitus tekee. Teen nyt äh, tällä kertaa näin. Tulevaisuudessa katson asioita eri näkökannalta. Siitä voitte olla varmoja. Minun ministerini sanoi tuossa haastattelussa, että meidän täytyy etsiä ratkaisuja jotka tehtiin 21. heinäkuuta valtion päämiestasolla, ja pohtia, ovatko sopimuksen ennalta edellytykset edelleenkin päteviä. Pitävätkö niillekin kutinsa? Erityisesti hän viittasi yksityisen sektorin osallistumiseen ja Kreikan valtion velkakirjan omistajiin. Ja taustalla myöskin kysymys tämän vakausvälineen vahvistamisesta uusilla välineillä tähän täytyy ryhtyä nopeasti, varsinkin kun katsotaan, mitä Maltalle ja Slovakiassa on tapahtunut. Ministeri pohti, pitäisikö finanssipoliittisella puolella päästä nyt lopulliseen tavoitteeseen, eli kestävään velkatilanteeseen Kreikan osalta, ikään kuin backward solving lähestymistapa noudatteen ikään kuin nurin perin tarkastellen asioita ja pohdittiin, ovatko toimet riittäviä. Hän totesi, että täytyy pohtia tätä velan kestävyysanalyysiä, että Troikka valmistelee osana tehtävänsä ja vaatimustenmukaisuusraporttiaan Kreikan osalta. Ja sitten joudutaan pohtimaan, missä mennään. Ja te, joudutaan tekemään myöskin johtopäätöksiä. Ennen kuin tämä on hoidettu loppuun, tarvitaan palomuureja. Ja hän totesi, että se täytyy hoitaa oikeassa järjestyksessä ja sellaisella tavalla, että että hoidetaan kurinalaisesti järjestelmisesti rahoitusmarkkinoille, niin että tällainen credit event äh, romahdus ei tapahdu tai mitään tämän tyyppistä. Näin hän sanoi. Olen nähnyt myöskin DPAn uutistoimiston raportin, joka liittyy tiettyihin lukuihin – hiusten leikkuuseen haircut-operaation. En voi vahvistaa tätä, koska Troikka on parhaillaankin vielä Atenassa ja velan kestävyysraportti ei ole vielä valmis. Sen vuoksi, kuten sanoin, meidän täytyy pohtia, mitä täytyy tehdä, jotta saadaan aikaan kestävä tilanne finanssipoliittisesti katsottuna pidemmällä aikavälillä kyseisen maan osalta, joten en voi vahvistaa mitään lukuja, koska nyt ei olla vielä tuossa vaiheessa mallintamis very much. Uh, now for the Greens, Sven. Kiitos ja sitten vihreiden puolesta Sven. Sie uh... Hyvä herra Asmussen. Ei liian epäilystäkään siitä, että te olette henkilö, joka pystyy viemään eteenpäin saksalaista rahapolitiikkaa minä olen tehnyt työtä vihreäs, vihre, punavihreäs. Olette tehneet punavihreä hallituskoalitiossa herra Weigelin kanssa. Olette myös tehneet yhteistyötä herra Weberin kanssa, olette tehneet paljon yhteistyötä muiden kanssa, olette selvinneet hengissä myös monista muista tilanteista. Te näette kyllä tämän tilanteen ihan hienosti sateenkaaren läpi ja sateenkaaren muodossa. Mutta te olette ymmärtääkseni peräänkuuluttaneet markkinoiden mm, osa, velkakirjamarkkinoiden vapauttamista, mutta nyt tämä on kuitenkin jossain määrin viime aikoina epäonnistunut EKPssä, mutta teillä on ollut merkittävä rooli pankkien pelastamisoperaatioissa – mutta sekään ei ollut ihan riittävä ainakaan Saksassa. Bundestagissa liittopäivillä te kerroitte hyvin ammattimaisin ottein tilanteesta, annoitte hyvän selonteon ja olemme erittäin iloisia, että saksalaisena te olette hyvin pragmaattinen lähestyjä, ettekä mikään dogmaattinen lähestyjä. Jos teistä tulee EKPn johtokunnan jäsen, niin sehän on ihan hieno asia. Te olette tehneet yhteistyötä useiden ministereiden kanssa, useiden valtiosihteereiden kanssa, mutta tällaisessa riippumattomassa toimielimessä, miten te tulette toimimaan sitten troikkatilanteessa, koska sehän asettaa tiettyjä ehtoja. Pankki, te, toiminta on yksi eikä olla riittävän vakavasti suhtauduttu esimerkiksi Irlannin ja Kreikan ja Espanjan yhteiskunnallisiin ongelmiin. Miten te aiotte toimia, jotta voisitte antaa uutta potkua tällaiselle yhteiskunnalliselle tasapainolle, joka, jotta siitä tulisi suurempi tässä kokonaistoimenpidepaketissa? Sehr geehrter Herr Abgeordneter. Hyvä edustaja. Ihre zu zu kommentieren, ohne im Detail. Minä haluaisin kommentoida kysymyksen ensimmäistä osaa puuttumatta sen pahemmin yksityiskohtiin liberalisoinnista, äh, osakemarkkinoiden vapauttamisesta. Valitettavasti on yksi lause, jossa siihen viitattiin, mutta ihan yhteenvedonomaisesti voisin sanoa – että kaikki ne henkilöt ovat läpikäyneet rahakriisin ja talouskriisin, ovat joutuneet maksamaan kovan hinnan äh, näistä oppitunneista. Se on todella koetellut kaikkia, eikä kukaan sitä pystynyt ennakoimaan jos joku ei pysty sitten kyseenalaistamaan omaa kantaansa, niin he eivät myöskään pysty oppimaan mitään kriisistä. Kyllä minä pystyn oppimaan, olen sitä mieltä. Meillä on kokemusta, eletystä ja menneistä, mutta ei pidä olla liian luottavainen, sokeasti luottavainen, koska silloin joutuu pian umpikujaan. Valtioiden täytyy antaa ohjeita ja ehkä pakottamalla säätää sääntöjä, joita on pakko noudattaa. Erityisesti kiinteistömarkkinoilla näin tulisi tehdä. Uskoakseni olemme menettäneet himpun verran nyt tässä intoa ja vauhtia, mutta ei kuitenkaan pidä antaa periksi ja luovuttaa Baselin kolmannessa uudistuksessa. Kyllä me olemme ottaneet opiksemme. Minä olen vakuuttunut siitä. Mitä tulee sitten teidän kysymyksenne toiseen osioon tulevaisuudesta, mitä aiomme tehdä? Te sanoitte, että olen, olen hyvin pragmaattinen. Saksassa se ei välttämättä ole myönteisesti mielletty asia, ei, varsinkaan silloin kun on kyse rahapolitiikasta, mutta Euroopassa uskoakseni se koetaan myönteisenä. Saksalaisten myös täytyy myös ottaa opikseen tästä aiheesta. On joitakin ihmisiä, jotka sanovat, että korot ovat liian alhaalla, toisille ne ovat liian korkealla ja että näkemykset ovat vääriä. Pitää päättää lähtien siitä niistä tiedoista, joita meillä on käytössämme. Empiris, empirisyys ja lähtökohta ne pitää ottaa huomioon. Se on, kaiken työn pitää johtaa äh, hintavakauteen. Mitä sitten tulee taas troikkaan, troikkaan ja sen, tai miten minä suhtaudun tai asennoituisin troikkaan? Pitää suhtautua hieman tiukemmin asioihin. ja se tarkoita sitä, että suhtaudutaan kylmäverisesti tai kylmäkiskoisesti yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Jos ei meillä ole kestävää kehitystä julkiselle taloudelle, julkiselle rahoitukselle, niin tilannehan on tuolloin kestämätön. IMFn antama oppitunti kesti pitkään. Se oli oikea varsinainen oppijakso, mutta jos halutaan viedä eteenpäin sitä, mitä on tehty Aasiassa, niin sitten ehkä halutaan ehkä tehdä samoin kuin mitä nyt halutaan Kreikassa, tehdä samalla lailla, mitä on Irlannissa ja Portugalissa tehty. Question and answer slots of five minutes. We've uh, exceed... Niin sitten kysymys- ja vastausosio viisi minuuttia. Nyt menen seuraavaksi Guen. Aloitamme ja sitten kierroksesta kaksi lähtien on neljä minuuttia vastauksille ja kysymyksille ja laitan kellon käyntiin. Jörgenin jälkeen sitten. Mikrofoni. It's okay. Toimiiko tämä nyt? Hyvä. Herra Asmussen, te tiedätte, että hiljattain Euroopan parlamentti päätti taloushallintapaketista epätasapainon vuoksi on kaupan, kauppatasessa suurta ylijäämää, niin kuin Saksassakin vuosikausia todettu, että tämä on ongelma. Taloustieteilijä Flasbeck on todennut, tämän yksi kriisin pääasiallisia syitä jopa. Saksan hallitus on vastustanut tällaista yksipuolista näkökantaa ja pyrkinyt pikemminkin kaupan epätasapainoa pitämään tällaisena sivutekijänä, ei niinkään pääsäisen ongelmana. Miten te suhtaudutte tähän keskusteluun, jota parlamentissa on käyty, ja miten nähdäksenne suurten eurovyöhykkien maiden pitäisi tehdä kauppatasapainon aikaansaamiseksi, jotta kaupan, kauppataseeseen ei synny vielä suurempaa vääristymää tai epätasapainoa? Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat joutuneet sellaisen tilanteeseen, että säästötoimet ovat aiheuttaneet ihmisissä hyvin paljon naraa, varsinkin nuoret ovat ilmaiseet vastalauseen se, miten tällaiset mielenosoitus ja vastalauseet ovat sitten, miten ne heijastuvat teidän näkökantoihinne? Yhtään puhua nyt jo niin lyhyesti kuin toivottiin. Katson todellakin, että on äärimmäisen tärkeää, että makrotalous epätasapaino tulevaisuudessa otetaan valvontatoimien kohteeksi. Tämä on Tämä on sokea piste kasvu- ja vakaussopimuksessa. Epätasapainon kasvu on yksi syistä nyt, vaikeaseen, nyt valitsevan vaikeaseen tilanteeseen eurovyöhykkeellä. Uskon, että aivan selkeä oikea askel eteenpäin nyt on otettu valvontapuolella. Valvonnan avulla halutaan, vaikuttaa, halutaan vaikuttaa kaupan epätasapainoon ja vajeisiin mutta ehkä tässä meillä on hieman eriävä näkemys. Epäsymmetria vallitsee ja on aivan oikein, että erityishuomio kohdistuu niihin maihin, joilla on ongelmia kilpailukyvyn osalta. Tämä ei tarkoita sitä, että nämä valtiot joutuvat jotakin tekemään. Pikemminkin maiden täytyy vahvistaa sisäistä kysyntää ja myöskin ulkoista kysyntää. olemassa koko joukko rakennetoimia, rakenneuudistuksia, joilla voidaan pyr- myöskin pyrkiä ratkaisemaan näitä ongelmia. Nämä toimet koskevat koulutusjärjestelmää, palvelumarkkinoita ja niin ikään tutkimus- ja kehityspuolta ja työmarkkinatoimistakin on kyse. Ja kirjallisessa vastauksessanne kirjallisessa vastauksessani ilmenee, mitä minä tarkoitan työmarkkinoilla, työmarkkinatoimilla. Sen jälkeen, kun joissakin jäsenvaltioissa eurovyöhykkeellä on esitetty vastalauseita ja osoitettu mieltä. Katson, että tämä on varoittava signaali, varoitusmerkki kaikille ihmisille, huolimatta siitä, millä rintamalla he tekevätkin politiikkaa. Espanjassa 45 prosenttia nuorista on työttömiä esimerkiksi. Ja kun tarkastelee kuvia, jotkut ihmiset ovat jopa nuorempia kuin minä, ja kyse on eri, eri ikäryhmistä, niin mielestäni näiden ihmisten vastalauseet ovat varoittava esimerkki. Siitä ne tulemaan pitää. Koulutus ja koulutuksen piiriin pääsy täytyy asettaa erittäin tärkeän aseman. Minun oma äitini oli opettaja, joten minun nähdäkseni on täysin selvää, että kaikki ihmiset täytyy saada lastentarhasta lähtien koulutuksen piiriin. Ja myöskin hyvin paljon julkisia investointeja täytyy tehdä koulutuspuolelle. Minä kirjallisissakin vastauksissani olen viitannut tähän kysymykseen, siksi puhun tästä näin lyhyesti ohimenen vain. Thank you very much. Um, now... Kiitos oikein paljon. Sitten EPP nimissä Werner Langen. Äh, Herr Asmussen, äh, ich will äh, jetzt nicht... Kiitos paljon. En halua puhuu aina niin Te olette ihan kiistämättä alan asiantuntija, mutta minulla on kuitenkin neljä lyhyt kysymystä ensiksi. Keskuspankin riippumattomuus, se on hieman kyseenalaistettu, ainakin jos ajatellaan kansallisten pankkien, kansallisten pankkeilta tehdyt ostot. Mitä te olette mieltä tästä rahoitusvakausvälineestä? Me tarvitsemme uutta instrumenttia. Oletteko samaa mieltä kuin herra Trishemi, kun hän kielsi tämän instru- hän hylkäsi tämän instrumentin. Minkä instrumentin te hahmottatte tulevaisuudelle? Oletteko te sitä mieltä, että pitää painottaa enemmän hintavakautta ja rahoitusmarkkinoiden vakautta jatkossa? Mitä mieltä olette siitä, että pitää elvyttää taloutta? Vakaus- ja kasvusopimus, ainakin mitä herra Bulman siitä sanoi, hän sanoi sitä, että se on liian vakaus se on liian vakavaa, jos ajatellaan jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden mahdollisuutta pysäyttää tilanne. Se oli 2002-2003, tehän olitte tuolloin jo valtiovarainministeriössä töissä. Onko tämä yhteisön menetelmä, joka on unohdettu nyt tänä päivänä? pitäisikö onko se totta, että jäsenvaltiot jumiuttavat nämä uudet määräykset ja ohjeet? Mitkä ovat teille konsensusohjeet ja ehdot rahoitusmarkkinoiden toiminnalle? Te puhuitte tästä G20 parlamentaarisella tasolla, mutta yhteisön menetelmät olisivat ehkä jo riittäviä, jos, niitä, jos niin suhtauduttaisiin vähän vakavammin EUn toimielimissä. Ich glaube, das waren acht Fragen, Herr Lang. Ich will es dennoch schnell versuchen. Niin, minä, minä yritän vastata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 jos on kyse pankin rahapolitiikasta, niin mielestäni sehän on välttämätöntä. Kyllähän, kyllähän, kyllähän kaikki sen voivat myöntää. Mutta jos puhutaan riippumattomuudesta, niin se kulkee käsi kädessä vastuullisuuden kanssa. Päätökset, joita te, jotka on tehty, niin eihän niitä ole mitenkään yhtäkkisesti kursittu kokoon. Ne on tehty hyvin harkitusti, hyvin vastuullisesti, koska tämä välitysmekanismi oli vähän huono, oli kyse joistakin osajista pankkisektorilla oli jo kyse jostakin valtion obligaatioista, jotka toimivat huonosti. Eli silloin kansallisten pankkien rooli tuli liian vahvaksi, mutta keskuspankki joutui toimimaan rajallisesti, hyvin rajoitetusti tietyn ajanjaksona ja sen toiminta hieman neutralisoitiin sillä tavalla, että se ei pystynyt painostamaan enemmän hintapolitiikkaan. Nyt tämä Euroopan rahoitusvakautusväline, me tarvitsemme instrumentteja, varsinaisilla markkinoilla ja jälkimarkkinoilla. Kolmanneksi meidän pitää uudelleen pääomittaa pankit hallitusten toimesta, keskushallitusten toimesta. Me tarvitsemme myös tietyn varovaisuusinstrumentin, jotta pystymme takaamaan tietyn kiintiöajatuksen. Kaiken tämän voisi kyllä sitoa yhteen – hyväksi summaksi, hyväksi, hyväksi rahoitukseksi tähän ERVVhen ilman, että se olisi suoraan sidoksissa likviditeettiin. Meidän täytyy kuitenkin, kuitenkin pitää aina mielessä artikla 123, pitää mielessä sen artiklan henki ja sanoma. Jos EKPllä olisi jonkunlainen tavoiteluettelo niin olisiko se hyvä ajatus? En minä edes mieti tällaista ajatusta. Sopimus on tässä, meillä on sopimus. Se perustuu eurooppalaisiin perinteisiin ja nyt on kyse vain sen järkeperäisestä toteuttamisesta. Te Esititte myös kysymyksen kasvu- ja vakaussopimuksesta. On totta, että rahoitusmarkkinoiden ja rahoitusmarkkinoiden sääntelystä. Rahoitusmarkkinoiden sääntelystä tai verotuspolitiikasta. Siinä meillä pitää olla oma näkemyksenne. On kyse verotuksen koordinoinnista – jonka pitäisi olla vielä kiinteämmin sidottu yhteistoimintaan, mutta sen pitää olla myös hyvin sidoksissa rahoitusmarkkinoiden toimintaan, kun on kyse 27 eh, jäsenvaltiosta verotuspolitiikassa. Silloin me tarvitsemme suurempaa integraatiota euroalueella – on kyse siitä, että rahaliitosta tulisi vakaampi. Eli tästäkin löytyy kyllä näkemyseroja. Meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen 27 toimesta, mutta meillä on erilaisia aspekteja, jotka liittyvät 17 toimijan toimintaan. Meidän täytyy myös havainnoida, että tämä 17 klubi ei ole mikään suljettu klubi. Viro vastikään liittyi hyvin vaikeana hetkenä, koska kuitenkin jäsenyysehdot täyttyivät, mutta se, se tapahtui aika kriittisenä ajankohtana, mutta te mainitsitte ihan aiheellisesti myös yhteisön metodit, yhteisön menetelmät. Hallitusten täytyisi myös tehdä oma osansa ja parlamenttien eri jäsenvaltioissa. Um, no, Antolin. Kiitos ja nyt Antolin. Muchas gracias. No- Kiitos paljon, hyvä Asmusen. Minä arvostan suuresti teidän kokemustanne ja teidän vastaustenne selkeyttä aivan erityisesti, kun te puolatte näitä transaktiotoimintoja. Te olette EKPn ainakin on ilmaissut näkemyksensä samansuuntaisesti. Kun te puhutte hint, vakaasta hintapolitiikasta, hintavakaudesta, onko teidän mielestänne nyt hyvä hetki, onko inflaatioriski riski me olemme tienneet, että tässäkin sanotaan ja Yhdysvalloissa puhutaan jo inflaatioriskistä. Kun puhutaan alhaisista korkotasosta, voisiko se vaikuttaa siihen, että voisimme ratkaista velkaongelman ja, ja palauttaa kasvupolitiikan voisiko tässä olla sellainen kaavakuva, että meillä olisi matalat korot niin kuin Yhdysvalloissa ja voisimme harjoittaa enemmän yhteiskunnallista politiikkaa, veropolitiikkaa ja voisimme optimoida tämmöisen rahatalous- ja veropolitiikan yhteensopivuuden, miten voisimme palauttaa suhteet EKPn ja tämän ERVVn välillä tämä Euroopan rahoitusvakuutusväline ja e EKPn välinen yhteistoiminta. Te sanoitte, että ei voi olla suoraa rahoitusta. Miten voitte eh, taata, että on riittävästi resursseja muiden keinojen avulla, muiden instrumenttien avulla? Ich hoffe, ich habe in I hope that I got your question right in the translation, otherwise you Toivottavasti sain nyt tämän tulkkauksen oikein ja voin vastata, muuten täydennätte tätä sitten myöhemmin. Te aloititte kysymällä inflaatiosta. Ja sanoisin seuraavasti. Euroalueen inflaatiotaso oli hiljattain julkaistujen tietojen mukaan noin 3 prosenttia – EKP keskittyy hintavakauteen ja haluaisimme pysy- pysyä alle kahdessa prosentissa, kuten kaksi kuukautta, muutama kuukausi sitten, mutta täytyy toimia sen mukaisesti, mitä hintavakauden alalla on määritelty keskipitkällä aikavälillä. Eli inflaatioriskit euroalueella ovat hallinnassa tällä hetkellä. Kysyitte myöskin poliisimiksistä Yhdysvaltojen ja EUn välillä. EKPllähän on hyvin erilainen mandaatti tällä alalla. Me jo puhuimmekin tästä. Olette täysin oikeassa, että tämä poliisimix on hyvin tärkeä sekä mikro- että makrotasolla. Tämä politiikkayhdistelmä ja kuitenkin EKPllä on rajattu toimivalta ja tärkeintä on hintavakauden varmistaminen. Ja juuri tässä EKP voi antaa panoksensa. Ja sitten taas hallitukset käyttävät kansallisella tasolla laajasti esimerkiksi veropolitiikkaa politiikkaa ja muuta politiikkaa, jolla voidaan edistää talouden, talouskasvunäkymiä, ainakin pitää kasvu tietyllä tasolla. Ja jäsenvaltioilla on erilainen painoarvo sääntöjen suhteen. Kuitenkaan näitä asioita ei saa sekoittaa keskenään, Siksi perussopimuksen 123 artikla on todella tärkeä. Estetään veropoliittisten toimenpiteiden rahoittaminen rahapolitiikan kautta. Eli me tarvitsemme, meidän pitää selkeästi erotella toisistaan rahapolitiikan toimivaltuudet ja toiminta ja sitten taas finanssipolitiikan toiminta ja valtuudet. Tämä on todella tärkeää EUn äh, rahapolitiikassa. Right, thank you very much. Uh, Olli Schmidt. Kiitoksia seuraavaksi Olli Schmidt. Thank you, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitos. Te olette ollut kääntämässä meiltä jokaista kiveä viime vuosina. Te olitte avainasemassa Saksan politiikassa. Saksalla on erityinen vastuu ja velvollisuus Euroopan unionin tasolla ja varsinkin eurovyöhykkeen osalta. Katsotteko te, että Saksan johtajan asema on nyt toteutunut? Onko Saksa ottanut tuon vastuun viime vuosina? Vetä vastuun. Toinen kysymys. Olen ruotsalainen jäsen. Me emme ole eurovyöhykkeessä mukana. Olisiko suositeltavaa päästää uusi maa eurovyöhykkeeseen nykytilanteessa? Olisiko se järkevää? Katsotteko suopeasti tätä kysymystä, mikäli esitän tämän kysymyksen oman maani nimissä? On your first question ensimmäiseen kysymykseeni. Onko Saksa johtajan asemassa tehnyt tarpeellisen kriisin yhteydessä? Vastaus on kyllä. Mutta mikä sitten minun ohjenuorani on tulevan työni kannalta katsottuna? Minä en tule kritisoimaan Saksan hallitusta tai minkään muunkaan maan hallitusta päätöksistä, joita maat ovat tehneet silloin, kun minä olin vielä Saksan hallituksen virkamiehenä. Tulevaisuudessa tilanne tulee olemaan erilainen. Silloin EKPllä saattaa olla oma näkemyksensä asiasta, mutta mikä tarkastelee tilannetta taaksepäin, en ole lojaali sitten enää entistä työnantajani kohtaan, vaan teen selkeän eron menneen ja nykyhetken välillä. Tämä on ainoa tapa, jolla näitä kysymyksiä voi millään tavalla työstä, Euroon liittymisestä sitten, rahaliittoon liittymisestä. Mikäli Ruotsin kaltainen maa, jolla on se oma kulttuuri ja finanssipolitiikka, joka sillä on, niin totta kai sanoisin sydämestäni, että tervetuloa, mutta tämä ei tietenkään ole oikea vastaus. Rahaliitto ei ole mikään suljettu klubi. klubi. Meillä on neljä konvergenssikriteeriä, joista täytyy pitää kiinni kestävällä tavalla. Ei riitä, että niitä kriteereitä noudattaa vuoden tai pari, vaan tilastotiedot täytyy voida tarkistaa. Näin olemme nyt oppineet menneistä kokemuksista. Ja nämä pre-in-maata, jotka ovat liittymässä unioniin, niiden täytyy olla kahden vuoden sisällä eurokelpoisia. Tämä on minun mielestäni hyvä lähestymistapa. Tämä on minun virallinen vastaus, vastaukseni. Mikäli vastasin suoraan sydämestä, niin sanoisin kyllä. Mikäli Ruotsi kunnioittaa konvergenssikriteereitä, se olisi hyvä maa, hyvä lisä rahaliittoon. Tunnen myötätuntoa, mutta en voi sataprosenttisesti vastata kyllä näin virallisesti katsottuna. Uskon kyllä, että minä uskon eurovyöhykkeen tulevaisuuteen. Viro liittyi juuri pari kuukautta sitten, ja minun mielikuvani on, että he ovat suhteellisen tyytyväisiä nyt, kun he ovat mukana tässä kerhossa. Mutta Virossa ja siellä päin muutenkin euron tai uuden kannatus on suurempaa kuin meillä. Mutta kuten sanoin, täytyy kunnioittaa tai noudattaa, täyttää rahoitus, rahoituspoliittiset, rahapoliittiset ja talouspoliittiset kriteerit. Pidemmällä aikavälillä ei tätä pidä, tätä pidä unohtaa. E Kiitos oikein paljon. ECRllä ei enää ole kysymyksiä, joten sitten vihreiden vuoro, jos Svenillä on vielä jotain. Ei ole mikään pakko. Annan kollegoille puheenvuoron, jos muilla on jotakin. EPP e ei enää esitä kysymyksiä, ne on jo esitetty, mutta meillä on aikaa teille, jos haluatte. No niin, vielä yksi kysymys siis. Olen hieman hämmentynyt teidän näkemyksistäni liittyen rahapolitiikkaan – Ehkä voisitte hieman valottaa erityisesti yhtä kysymystä, joka on minua suuresti kiinnostanut kriisin alusta lähtien. Inflaatio yleisesti liittyy hyvin pitkälti kuluttajahinta, kuluttajahintojen inflaatioon. Pitäisikö mielestänne EKPn muuttaa tai kehittää eteenpäin tätä politiikkaansa näin niin kuin kevyesti sanottuna? I, when I confused you, I didn't do a good job. I tried... Jos kerran hämmensin sinua, niin en sitten tehnyt hyvää työtä. Haluaisin palata johdantosanoihini kun sanoin, että hintakuplat osake- ja kiinteistömarkkinoilla, joka alkoi siitä, että yhä enemmän ja enemmän lainattiin rahaa, niin sitä ei pitkään nähty rahapoliittisena ongelmana. Tällä tavoin yritin hieman antaa käsitystä siitä, mitä pitäisi tehdä, mutta yritän nyt vielä selventää tätä kohtaa. Ensinnäkin minä pitäytyisin hintavakausmääritelmässä eh, sillä tavalla, että yhdenmukaista kuluttajahintaindeksiä käytetään kriteerinä. Tämä ei ole pelkästään euroalueen sisäinen eh, kriteeri, vaan myöskin maailmanlaajuinen. Jos me emme näin tee, niin menettäisimme avoimuudessa, jonka olemme onnistuneet saavuttamaan. Kuten sanoin, olen kuitenkin sitä mieltä, että odota ja katso politiikka, jota on noudatettu 2007-2008 vuodesta lähtien kansainvälisesti tällä alalla, niin tämä on aivan oikein. Eli meidän täytyy tavallaan mennä tuulta päin tässä asiassa. Lähtökohtaisesti siis kysymys on siitä, millaisia välineitä on käytettävissä. Alalla on, tehty, alalla on tehtävä tutkimusta. Jos me pitäydymme vain vanhoissa periaatteissa ja yksi on yksi tavoite, niin tarvitaanko useampia välineitä? EKP on yksi väline hintavakauden alalla, ja jos ei tätä toteuteta, niin voidaan joutua vaikeuksiin. Koska asiasta ei, ei tietetä tarpeeksi, sanon, että tutkimusta tarvitaan, mutta tätä voidaan kehittää eteenpäin, jotta voidaan näihin asioihin puuttua. Täytyy jos etsitään konkreettisia ratkaisuja, niin tehtävä on vielä paljon, vaikka kirjallisuudessa nämä asiat onkin määritelty. Hinta, inflaati hintojen inflaatio vaikuttaa vakauteen, onko tämä oikea väite. Ja tavallaan EKPllä on kaksi pilaria rahapoliittisessa konseptissa. Ja joitakin vuosia sitten nähtiin, että yhä enemmän ja enemmän kohotet, korostet, vahvistettiin taloudellista pilaria ja nyt ollaan taas menemässä takaisin enemmän kohti rahapoliittista pilaria. Nämä asiat liittyvät myöskin luottomarkkinoihin, jos siis osakemarkkinoilla hinnat vaihtelevat. Elisa. Kiitoksia. Elisa, seuraavana ole hyvä. I'm going to speak Portuguese if you don't mind. <laughs> Okay. Muito obrigada por estar aqui conosco. Kiitos paljon teidän läsnäolostanne täällä. Minä haluaisin minä vala, palata siihen vastaukseen, jonka annoitte kollega Gozesille ihan tämän tilaisuuden alussa. Eli te puhuitte, on kyse tässä jäsennellyistä väliinpuuttumispolitiikoista. Me olemme me elämme nyt semmoisessa tietyssä noidankehätilanteessa, koska on kerrottu, kuinka välttämätöntä on uudelleen pääomittaa pankkeja. Ja tämä uudelleen pääomittaminen tapahtuu valtioiden toimesta, jäsenvaltioilla toimesta, mutta jäsenvaltioilla on itse omia rahoituksellisia finanssipoliittisia ongelmia samanaikaisesti. Ja pankit ovat ne, jotka yhä olevat, ovat ö, välikäsinä tässä ö, kokonaisvaltaisessa velkapaketissa. Jos puhutaan siis valtionvelasta, niin tässä on se noidankehä, josta pitäisi päästä ulos. Tällä hetkellä olen sitä mieltä, että EKP on tällä hetkellä vähän kiperässä tilanteessa toisaalta haluaa pelastaa pankkeja, mutta jotkut maat ovat liian isoja, jotkut pankit ovat liian isoja, että ne voitaisiin pelastaa. Eli tilanne on äärimmäisen monimutkainen. Mielestäni yhtäältä meidän pitäisi voida edetä kriisinhallinnoinnissa äh, pankkien suhteen, äh, jossa komissio sanoi, että tulee antamaan lainsäädäntöehdotuksen, mutta uskon, että nyt tämä on äärimmäisen kiireellinen aihe. Niin oletteko te sitä mieltä, että pankit itse rahoittavat omat ratkaisunsa sen sijaan, että ne olisivat veronmaksajia, jotka kantavat tämän taakan? Mutta toisaalta on välttämätöntä saada tietää, miten kaikkea tätä valtionvelkakysymystä voidaan hallinnoida ja hoitaa, jotta tästä ei tulisi varsinainen syöksykierre. Minä en todellakaan nähdä, ymmärrä, miten pankit rahoittavat Kreikkaa Kreikkaa ja samalla niillä pitäisi sanoa, voidaan sanoa, että tämä rahoitus, Kreikan rahoitus mm, tarkoittaa noin 50 prosentin tai 30 prosentin leikkauksia kansallisissa budjeteissa. Tämähän on täysin epäkoherenttia, se pitäisi tajuta. Tämä on hyvin monisäkeinen ongelma, mutta monisäkeinen ongelma, mutta haluaisin kuulla, mitkä ovat teidän mielestänne tämän paketin osiot, mistä se koostuu ja voisitte selittää meille vähän enemmän, mitkä ovat teidän linjauksenne, miten te näette EKPn roolin tai koko tässä asiayhteydessä. No, thank you very much for for this complex question. Kiitos tästä monimutkaisesta kysymyksestä. Olen täysin samaa mieltä siitä, että puolentoista vuoden kriisivaiheen jälkeen euroalueella meidän täytyy muuttaa jotakin, muuten menetämme yhteisen uskottavuutemme. Ja olette oikeassa. Meidän täytyy päästä eroon tästä noidankehästä, joka liittyy joidenkin maiden tilanteeseen, mitä tulee pankkeihin ja ei-verottamiseen, verottamiseen, pankkien pääomattamiseen ja muuhun. Meidän täytyy nyt päästä tästä eroon. Tietyssä mielessä olemme samassa tilanteessa kuin vuonna 2008, mutta toisaalta erojakin on. Eroja on esimerkiksi siinä, että vuonna 2008 ongelma alkoi joidenkin pankin taseongelmista ja siksi äh, juuri pelastusoperaatiot kohdistuivat taseisiin. Tällä hetkellä kuitenkin ongelma alkoi joidenkin maiden finanssipoliittisesta äh, toiminnasta. valtiovelka, valtiovelan maksukykyä ei enää oteta, pidetä itsestäänselvyytenä. Tämä täytyy äh, ansaita tietyllä tavalla, kun katsotaan vaikkapa pankkien taseita. Tällä hetkellä reaktio menee valtiosta pankkia, pankkeja kohti ja tämä on se suuri ero. Nyt väitetään, että valtionvelat ovat myrkyllisiä varoja ja ne täytyy taseesta poistaa, mutta tätä tehdessä ollaan täysin hukassa. Kun ei voida toimia samalla tavalla kuin 2008. Ja vielä haluan tehdä selväksi, että minä en nyt tällä mitenkään perustele jotakin tiettyjä kustannusleikkauksia – Sanon vain, että Kreikka on vakautettava. Mikä sitten on EKPn rooli? Meidän täytyy melko pian, mieluummin mahdollisimman pian tehdä päätöksiä, koska tämä tartunta leviää ja paketin on annettava uskottava ratkaisu Kreikkaa varten – mutta erityisesti kilpailukykypuolella. Mikä olisi Kreikan liiketoimintamalli? Miten maa saadaan kasvuun? Maan talous saadaan kasvuun. Kreikka oli hyvin pitkään länsi, läntisen maailman itäisin osa, jossa saatettiin tehdä EUn säännöillä kauppaa. Nyt on löydettävä kuitenkin uusi liiketoimintamalli. Miten sitten rahoitusvakausvälinettä voidaan vahvistaa niin, että sen rahat käytetään paremmin? Kolmanneksi haluamme, ettei tule mitään stigma, leimautumisia. Tarvitaan lyhytaikaista rahoitusta tai lyhytaikaiset rahoitustarpeet on täytettävä. Ja lisäksi tarvitsemme parempaa tai uskottavampaa finanssipolitiikkaa, ei pelkästään kriisimaissa, vaan myöskin sellaisissa maissa, joihin tartunta saattaisi levitä, jotka voivat olla hyvin isoja maita ja niiden täytyy olla tässä etulinjassa. Lisäksi meidän täytyy sanoa, mihin EU pyrkii. Me tarvitsemme siis hallintorakenteita, sellaista hallintorakennetta, jossa todella keskitytään selkeästi euroalueeseen. Jos nämä kaikki asiat liitetään yhteen, päästään sellaisiin sanoihin kuin ähm, parempi integraatio, yhteinen hallinto. Mitä se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sit, sitä, että pitkällä aikavälillä rikkaiden on maksettava köyhille. Ei ole kyse vain kolmivuotiskaudesta. Toinen, miten tämä sitten korvataan? maksetaan takaisin. Tarvitaan kansallisten finanssipolitiikkojen valvontaa ja tämä vaatii siis poliittisempaa unionia. Siitähän loppukädessä on kyse. Kenellä sitten on valtuudet toimia tässä No sehän liittyy jäsenvaltioista, riippuu jäsenvaltioista, niiden parlamentista, kansallisista hallinnoista, Euroopan parlamentista. EKPlla on tärkeä, mutta rajallinen toimivalta. Se on vastuussa hintavakaudesta ja rahoitusmarkkinoiden vakaudesta. EKPlla on tärkeä, mutta rajallinen rooli tässä jos sidosryhmät eivät omaa tehtäväänsä täytä, niin EKP on hyvin vaikea tehdä omalta osaltaan parhaansa. I've just got... Kiitoksia paljon. Minulla on yksi lyhyt kysymys. Nyt aika suurin piirtein on jo käytetty, mutta joissakin vastauksissa ne te mainitsitte rahoituspalvelut ja että tällaiset pitäisi ratkaista lähinnä 27 jäsenvaltion tasolla, mutta että jotkut asiat täytyy hoitaa 17 euromaan tasolla silloin kun euron vakaus on vaakalaudalla. Minua kiinnostaisi kuulla, mitä te nyt, mitä teidän nähdäkseen pitäisi tehdä 17 jäsenvaltion tasolla ehkä kriisin ratkaisemiseksi ja pankkialalla täytyy hoitaa se eurovyöhykkeellä, mutta mi- miten rahoituspalvelut suhtautuvat ajatukseen, että täytyy, ho- täytyy hoitaa vain 17 maan kesken? Ainoa syy hoitaa asioita 17 maan tasolla on halu suojata yhteisvaluuttaa ja sen vakautta. Minä tulen tekemään kaikkeni hoitaakseni asioita 27 maan tasoisin, kun on kyse rahoitusmarkkinan vakaudesta, koska kuten hyvin tiedätte, suuria rahoituskeskuksia on myöskin eurovyöhykkeen ulkopuolella. Tähän liittyy yksi osatekijä, joka usein on jäänyt huomiotta kun olemme puhuneet epätasapainoon liittyvistä menettelyistä. Tämä liittyy myös kerran gluten kysymykseen. Talouspolitiikan ytimessä, ei pelkästään finanssipolitiikan ytimessä, on ju- juuri tämä tasapainokysymys. Ja kun tarkastellaan talouspolitiikan ongelmia, taustalla on se, että kasvu- ja vakaussopimus epäonnistui tehtävässään. Mikäli koordinoidaan talouspolitiikkaa, silloin tämä epätasapaino politiikka tai vajepolitiikka, varsinkin EU-vyöhykkeellä, joutuu jossakin vaiheessa sellaiseen tilanteeseen, että joudutaan puuttumaan yhteismarkkinoiden toimintaan. Joten ääritapauksessa meidän täytyy koordinoida talouspolitiikkaamme tämän epätasapaino politiikan seurauksena. Kyse pelkästään eurovyöhykkien jäsenvaltioiden finanssipolitiikasta – kollegani Lontoosta hyvin tämän tietävät. Joskus joudutaan menemään yhteismarkkinoille väliin. Tämä on ikään kuin tahtomatta syntynyt seuraamus talouspolitiikan päätöksenteosta. Tahaton seuraus siitä, mitä tasapainon tulee, niin kaiken kaikkien pitäisi mahdollisimman pitkälti pyrkiä toimia, toimimaan 27 jäsenvaltion tasolla. Tämän samanaikaisesti tarvitaan sääntöjä, määräyksiä ja valvontaa 27 tasolla. Kaikki rajat ylittävät että on parempi hoitaa 27 jäsenvaltion tasolla kuin 16 ja 17 kesken, joten selkeästikin meidän täytyy askel askelelta edetä eteenpäin. IKP e on oma mandaattiinsa ESABlla myöskin on oma mandaattinsa. Se on antanut ensimmäiset varoituksensa. Ja mitä rahamarkkinoiden sääntelyyn tulee, säännöt, valvonta ja täytäntöönpano 27 jäsenvaltion tasolla. Ja vain silloin, kun mikäli kyse on yhtenäisen valuutan vakauden turvaamisesta, silloin toimitaan 17 kesken, mutta 17 kerho ei mikään suljettu kerho. Kaikki, jotka kykenevät ja vain haluavat, voivat liittyä. Uh, Minä en, minulle ei edelleenkään selvinnyt, mitä te nyt aiotte takaa, mutta ehkä ajan myötä tämäkin kuva hieman selkenee. Kiitoksia paljon te vastasitte aivan erinomaisella tavalla. Nyt meidän täytyy valtavasti heittää teidät tuonne pihalle ja kaikki muutkin, koska nyt kokous siirtyy taas sellaiseen vaiheeseen, että keskustelua käydään suljetun ovin. Me tulemme nyt kohta heti miten päättämään teidän kohtalostanne. Kiitoksia käynnistä.